the constituent meeting of... Ulkoasianvaliokunnan <clears throat> järjestäytymiskokous alkaa. Haluaisin muistuttaa jäseniä tämän kokouksen tarkoituksesta. Tarkoituksemme on perustaa tämän valiokunnan byro. Se koostuu puheenjohtajasta ja neljästä varapuheenjohtajasta. Säännön 1.91 mukaisesti järjestämme vaalin tällä tavalla. Ensin valitsemme ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan ja sen jälkeen lähdemme valitsemaan varapuheenjohtajia. Julistan, että meillä on, me olemme äänivaltaisia. 1952 säännön mukaisesti tarvitaan 19 jäsentä, eli neljännes. Nyt pyytäisin nimityksiä puheenjohtajiksi. Tämä voidaan tehdä joko poliittisten ryhmien tai vähintään ö, viiden jäsenen tai vähintään neljän jäsenen toimesta säännön 13.1 puolesta. Nyt pyydän poliittisia ryhmiä tekemään ehdotuksenne Franka EPP-ryhmän puolesta. Eh, Kiitokset puheenjohtaja. Euroopan kansanpuolueen nimissä ja myöskin edustaja Prokin kanssa yhdessä haluaisin ehdottaa kollega Albertinia. Hän on tuttu henkilö monille tässä valiokunnassa. Monet tuntevat hänet liikennevaliokunnan varapuheenjohtajana. Hänellä on paljon kansainvälistä kokemusta. Hän on ollut myöskin Milanon kaupunginjohtajana. Ja hyvä puheenjohtaja, meille on suuri kunnia esittää kollega Albertinia tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Thank you. Uh... Kiitoksia, Salafranka. <clears throat> Onko muita nimityks, nimitysehdotuksia tai ehdokkaita? Ei. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi nimitämme tämän valiokunnan puheenjohtajan Haluaisiko joku pyytää salaista lippuäänestystä? Yksi kuudennes, eli 13 jäsentä vaaditaan 1912 säännön mukaisesti tämmöisen pyynnön esittämiseen. Ei kukaan pyydä. Jos näin on, ainoa ehdokkaamme on Albertini. Julistamme hänet puheenjohtajaksi. congratulate. Onnittelen edustaja Albertinia entisenä puheenjohtajana. Onnittelen teitä ja pyydän teitä tarttumaan puheenjohtajan nuijaan, jotta voimme jatkaa kokousta. Permettetemi, prima di procedere al seguito delle... Eh, voisinko nyt eh, mennä eteenpäin eh, tämän valiokunnan työskentelyssä? Ehkä voisin ensiksi sanoa pari seikkaa Eh, siitä, mitä tapahtuu. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä. Haluan kiittää niitä kollegoja, jotka ovat täällä paikalla. Haluan kiittää teitä siitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet. Ja aivan erityisesti haluaisin kiittää Italian valtuuskunnan jäseniä, koska he eh, tekivät tällaisen valinnan. Mutta eh, nyt minun velvollisuuteni on ilmaista tosiaankin kiitollisuuteni eh, kollegalle, ystävälle, joka, eh, jota ajattelimme mahdollisesti parlamentin eh, puhemieheksi. Mario Mauro haluan kiittää. Ja aivan ymmärrettävistä syistä hän oli kuitenkin sitä mieltä, että hän ei kyennyt valtuuskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi myös, koska tämä oli eh, se tehtävä, jota oli ajateltu hänelle neuvottelujen kulussa, eh, kuluessa. Eh, sen jälkeen, kun hän vetäytyi kilpailusta puhemieheksi, niin haluaisin todellakin osoittaa kunnioitusta häntä kohtaan. Varmasti hän ja monet muutkin teistä ovat, ovat, olisivat tähän tehtävään paljon pätevämpiä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi, mutta jos nyt katsotaan hiukan taaksepäin, katson oma menneisyyttäni liikemiehenä ja olen toiminut Milanossa teollisuusyhdistyksen johdossa, niin voisin sanoa, että nyt kun tässä olen tosin menestynyt ja minua on motivoinut tosiaankin laadukas työ, jota olen saanut taustatukena. Ja nyt kun ryhdyin tähän tehtävään, josta vielä kerran teitä kiitän, niin minä luotan tähän etuun, että minä saan erinomaista tukea, taustatukea avustajilta, jotka ovat pätevämpiä kuin minä, paljon pätevämpiä tähän tehtävään, johon minut on nyt nimitetty. Minä todellakin sitoudun tähän työhön hyvin nöyrästi ja todellakin sitoudun siihen aivan täydesti ja olen varma siitä, että voin luottaa tekniseen tukeen ja myös puheenjohtajistoon, joka nimitetään. Ja olen varma, että voin luottaa näihin erittäin päteviin henkilöihin, jotka antavat minulle näin taustatukea. Nyt voimmekin siirtyä menettelyyn, joka liittyy varapuheenjohtajien valintaan. Sen mukaan, mitä minulle on tästä asiasta selvitetty, menen eteenpäin yksitellen. Aivan ensiksi haluaisin tietää, kuka on ensimmäinen varapuheenjohtaja tästä ryhmän puheenjohtaja, haluaako kukaan tässä vaiheessa pyytää puheenvuoroa, jotta voi esitellä ensimmäisen puheen varapuheenjohtajaehdokkaan. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä. Haluaisin onnitella teitä teidän valinnastanne. Toivottavasti yhteistyömme on hedelmällistä. Me kaikki luotamme teihin. Me tiedämme, että te olette ystävällinen ihminen ja minä todellakin haluan onnitella teitä ja toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta tuleville vuosille. Ja ryhmän nimissä ehdottaisin kollega Ploleraa tähän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hänellä on todellakin suuri kansainvälinen kokemus. Hän on ollut viisi vuotta Italian senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut hyvin tässä virassa ja hänellä on todellakin kaikki mahdollisuudet toimia täällä myös varapuheenjohtajana. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro öö, vielä eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin ilmaista tukeeni tälle ehdotetulle varapuheenjohtajalle. Kuitenkin haluaisin esittää erään poliittisen seikan. Meillähän nyt esitetään henkilö, joka varmasti olisi pätevä tähän tehtävään. Hän kuitenkin edustaa euroskeptistä liikettä. Ja senpä vuoksi äh, haluan tietää, että tulisiko tämä seikka kenties vaikuttamaan siihen, miten tämä henkilö toimii puheenjohtajana Täytyy muistaa, että me haluamme edistää todellista, aitoa eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Ja nytpä mieleni juolahti, että onko todella äh, tämän nimenomaisen poliittisen ryhmän edustajan, siis Leika Nordan edustajan, hyvä olla tässä tehtävässä. Haluan tämän sanoa heti oikapäätä, koska haluamme Euroopan myönteistä ulkopolitiikkaa. Eh, ah, eh, kiitoksia. Eh, vielä toinen puheenvuoropyyntö Tanak. Um, kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain puhua. En tunne Pereiraa, olen tavannut hänet lyhyesti, eh, mutta mietin tässä, että eh, otetaan esiin, että hän on euroskeptikko. Me olemme eurorealistiryhmä ja arvoisa eh, kollegani Kelan ja Van Orden äh, oli varapuheenjohtajana tässä valiokunnassa usean äh, vuoden ajan. Äh, ehkä tätä euroskeptikkoa pitäisi, nimitystä pitää kunnianosoituksena, eli hän on pitkän aikaan ollut sitoutunut siihen, mihin Euroopan pitäisi mennä, eli mitä pitäisi olla esteenä, ettei voisi olla varapuheenjohtajana. Ringrazio onorevole Tannock della sua osservazione. Kiitoksia tästä huomiosta, herra ja seuraavaksi edustaja Lunacek. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vihreiden puolesta sanoa, että me kyllä tulemme tukemaan herra Proveraa varapuheenjohtajaksi. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille tämän tehtävän poliittisen merkityksen, koska meille ja minulle on erittäin tärkeää, että näkisimme monimuotoisen Euroopan myös työvaliokunnassa. Ja minä haluaisin puhua sen puolesta, että tämä Eurooppa olisi siis sellainen, jossa myös tuetaan vähemmistöjä ja turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja niin edelleen. Tämä on tärkeää yhteisessä Euroopassa ja tämä tulisi todellakin ottaa huomioon myös varapuheenjohtajan tehtävässä ja kyllä luotan siihen, että tämä tulee olemaan tärkeä tehtävä. Kiitos. Bene. Grazie per anche lei, onorevole Lunacek. Per... Kiitoksia eh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, ai, olkaapa hyvä. Edustaja Severin. Puheenjohtaja. Niin. Meillähän on De Ontin järjestelmä tässä johtotähtenämme. Se mahdollistaa sen, että voimme jakaa tehtäviä ja virkkoja erityisten poliittisten ryhmien lukumäärän mukaisesti ja jäsenten lukumäärän mukaisesti. Mutta jos me aiomme todellakin tätä sääntöä noudattaa, niin ongelma on nyt se, että kollegoillani on selkeitä poliittisia varaumia. Ja tässä on kyseessä varauma, joka esitettiin ei niinkään tätä henkilöä kohtaan, vaan hänen edustamaansa puoluetta kohtaan. Ja sen vuoksi halu, halusimme tehdä selkeän ö, lausuman, halusimme esittää varauman ja huolenaiheemme. Halusimme myös esittää toiveen siitä, että jos tämä edustaja Proveira valitaan, niin toivomme, että hän todella tukisi Euroopan myönteisiä politiikkoja. Ja jos äänestys järjestetään, niin kollegani päättivät äänestää tyhjää. Jos äänestetään. Kiitoksia eh, edustaja Severin. Ja sitten edustaja Brokkolkava. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä sydämellisesti valinnasta ja uskon, että teidän johdollanne meillä on hyvät kaksi vuotta edessämme ja haluaisin myös kiittää edeltäjänne Volskia, sillä hänen ammattimaisuutensa ja osaamisensa on todella edesauttanut toimintaamme viimeisten vuosien aikana. Äh, äh, no, sitten haluaisin tähän käsillä olevaan asiaan sanoa jotain. Olen samoilla linjoilla oikeastaan tästä äh, Euroopan mielisyys tai Euroopan vastaisuus asiasta. Tiedän, että meillä on ollut menneisyydessäkin tämän suuntaisia ongelmia ja pitää, täytyy pitää kiinni säännöistä. Ja herra Proveran täytyy edustaa tämän valiokunnan kantaa. Ja siinä tilanteessa, jossa hän ei voisi edustaa tämän valiokunnan kantaa muiden toimielinten kanssa toimiessaan, niin meillä on ongelmia. Hänen täytyy siis edustaa meitä tätä valiokuntaa ja siksi sanoisinkin oman puolueryhmäni puolesta että me kuitenkin säilyttäisimme tämän linjan ja äänestäisimme Proveron puolesta. Mi pare che con eh, l'intervento... Niin minusta vaikuttaa siltä, että eh, kun nyt eh, kuulimme Van Nordenin puheenvuoron, voimme päättää keskustelun tähän ja siirtyä valitsemaan Van Orden vielä, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin onnitella teitä valintanne johdosta. Niin, minua hiukan häiritsee tiettyjen kommenttien luonne. En minä nyt tietysti halua tässä esiintyä kantajana tämän ehdokkaan puolesta. Hänet nyt on, ö, häntä on ehdotettu varapuheenjohtajaksi, mutta ihan näin periaatteessa. Meidät kaikki on valittu tänne valitsijakuntamme toimesta demokraattisen mandaatin olemme saaneet. Valitsijoilla saattaa olla erilaisia näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta. Me kuitenkin edustamme täällä näitä valitsijoitamme. Ja minun mielestäni ei ole asianmukaista tuputtaa nyt jonkinlaista ortodoksisuutta äh, niiden henkilöiden kontolle, jotka on valittu puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Ja heidän täytyy edustaa parlamentin näkemyksiä demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Kyllä tässä nyt täytyy olla kieli keskellä suuta, kun esitetään täällä tällaisia kommentteja. Kiitos. Bene. Ringrazio onorevole Van Orden. E- Kiitoksia edustaja Van Norden. Ja nyt kysyisin, onko vielä muita ehdokkaita varapuheenjohtajiksi? Ei. Ei. Ja jos, halutaanko tässä nyt suljettua lippuäänestystä? Ilmeisesti näin ei ole, joten minä voin julistaa, e, että e, edustaja Proveira on ensimmäinen e, ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja ja pyydän häntä istumaan tänne eteen kanssani. Ja nyt voimme siirtyä toisen varapuheenjohtajan valintaan samoja menettelyjä noudattaen, noudattaen kuin aikaisemmin. Ehkä voimme yrittää välttää näin pitkät keskustelut. Niinpä Onko joku, joka haluaa esittää toisen varapuheenjohtajan, edustaja Severin? Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että edellisen puheenvuoroni mittaan unohdin onnitella teitä siitä, että teidät on valittu puheenjohtajaksi. Haluan ilmaista myös mitä parhaimmat toiveeni teidän kanssanne, jotta voimme tehdä hyvää yhteistyötä kansalaisten puolesta. Mitä tulee ehdotukseen, joka koskee toista varapuheenjohtajaa tässä valiokunnassa, niin Juan Mircea Paskua ehdotan. Hänet, hänet tunnetaan hiukan kypsempänä jäsenenä. Meillähän ei täällä vanhoja jäseniä ole, mutta hän on kypsempi jäsen. Hän on ollut tämän valiokunnan varapuheenjohtajana aiemminkin. Hän oli neljäs varapuheenjohtaja ja nyt hänet, hän saisi eh, vähän niin kuin ylennyksen toiseksi varapuheenjohtajaksi, jos nimittäin äänestätte häntä. Hän on varmasti kokenut eh, varapuheenjohtaja. Hän on ollut Romanian puolustusministeri jokin vuosi sitten, joten hänellä on kovasti kokemusta kansainvälisistä suhteista ja toivon, että hänen kortensa tässä keossa tulee tuomaan lisäarvoa meidän työllemme. Kiitoksia edustaja Severin. Tässäkin ähm, kysyisin, äh, onko muita ehdokkaita ja haluavatko läsnä olevat äh, edustajat ehdottaa suljettua lippuäänestystä toisesta varapuheenjohtajasta. Näin ei ole, joten voin tässä vaiheessa pyytää sen jälkeen, kun hänet on ei, mm, käten taputuksin julistettu varapuheenjohtajaksi, niin seuraavan ehdokkaan eteen. Ja nyt voimmekin siirtyä valitsemaan kolmatta varapuheenjohtajaa ja pyytäisin äh, ryhmän, kyseisen ryhmän puheenjohtaja tai äh, edustajaa äh, esittämään. Kuka haluaa puhua? Olkaa hyvä. Edustaja Brock. Puheenjohtaja, kollega Frankan ja EPPn puolesta haluaisin ehdottaa Nick Podissia tähän. Anteeksi, mitä? Mm-hmm. Niin, hän vain puhuu puhelimessa, ei tämä tähän liittynyt. Äh, Eli hän on varmasti erittäin kokenut kollega. Hän on aikaisemmin ollut täällä jäsenenä ja nyt tullut uudestaan tänään. Hän on toiminut Toulousin ähm, pormestarina ja hän on kokenut mies, joten pyytäisin että te hyväksyisitte tämän ehdotuksen. Se nessuno dei presenti eh, propone... Eh, kiitoksia. Jos kukaan ei halua suljettua lippuäänestystä, eh, niin voin. Ei ehdottaa kätten taputuksen, että valitsemme edustaja Baudisin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Pyydän teitä tulemaan tänne eteen pöydän ääreen. Ja nyt sitten neljäs varapuheenjohtaja. Meillä on sama menettely tässäkin. Pyytäisin kyseistä kollegaa äh, antamaan esityksen neljännestä varapuheenjohtajasta ulkoasiainvaliokuntaan. Olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin vasemmistoryhmän puolesta haluaisin siis oman ryhmäni puolesta Euroopan yhtenäinen vasemmiston ja Pohjoismaiden vihreän vasemmiston nimissä onnitella teitä ja haluaisin ehdottaa äh, neljänneksi varapuheenjohtajaksi Mendelssonia Ja hänellä on 20 vuoden kokemus. Hän on ollut Ranskan senaatissa, hän on ollut myöskin äh, mm, ulkoisen valiokunnassa ja hän on ollut myöskin sihteerinä tässä valiokunnassa, joten ehdotamme todella menestyä. Bene, ringrazio il collega per la... Äh, kiitoksia kovasti tästä lausunnosta. Onko muita ehdokkaita? Kysyisin nyt. Haluaako kukaan suojattua lippuäänestystä? varapuheenjohtajasta äh, ei ole tällaisia pyyntöjä, joten siitä syystä me voimme julistaa äh, kätten taputuksin neljänneksi varapuheenjohtajaksi äh, edustaja Melenson ja pyytäisin hänet tänne eteen. Bene, prima di eh, procedere a... No niin, ennen kuin eh, mm, eh, siirrymme ilmoitusasioihin, ja käymme läpi seuraavien kokousten esityslistaa, niin sanoisin, että meillä on edessämme tilanne, joka johdattaa meidät, meidän alkuperä, alkuperäisille juurillemme. Sanoisin tässä, että minulla on rinnallani hyvin avoin kollega ajatellen tiettyjä maan osia ja kaupunkeja ja mm, Santa, Santa Progio, joka on Milanon pyhimys. Hän oli syntynyt Trierissä, joten kyseessä oli todellinen eurooppalainen pyhimys. Ja hän sanoi, että kun tällaiset olosuhteet, joita nyt ympärilläni tapahtuu, niin tästä on kyllä sanottava, että hänet valittiin piispaksi hyvin hankalassa, hankalissa olosuhteissa ja silloin on vaikka päättää, mitä päätöksiä tehtäisiin. Niinpä, Ambrosius, ehkä tämä on hiukan liian korkealentoinen vertaus, tämä, pyhä Ambrosius-vertaus, kun itseäni ajattelen. Mutta nyt minä olen tietoinen siitä, mitä mikä minua odottaa, ja olen aivan todellakin vakuuttunut siitä, kun näen nyt nämä varapuheenjohtajat tukena, niin, niin tiedän, että he ovat erittäin päteviä, ja varmasti he antavat minulle paljon tukea minä en aio teille sanella yhtään mitään, e, enkä varmasti pysty teille paljon opettamaankaan. Olen täysin teidän palveluksessanne. Ja vielä kerran haluan kiittää kollegoja tästä äh, luottamuksen osoituksesta. Tietenkin kunnioitan näitä äh, moniarvoisia puheenvuoroja, joita esitettiin tänä äh, aamuna. Seuraava kokouksemme pidetään 21. päivä heinäkuuta kello 15 Brysselissä ja 2Q2 salissa, eli ensi viikolla. Ja sitten Rova Paul. Kiitoksia. Haluan onnitella teitä valinnastanne Vihreiden puolesta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että on sääli, että Byrossa ei ole ainuttakaan naispuolista puheenjohtajaa. Ja haluaisin sanoa, että se, että meidän ryhmämme ei ole edustettuna, sekin on sääli. The... Mutta toivotan teille kuitenkin kaikkea hyvää ja odotan hyvää yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Eh, niin, kiitoksia. Minä kyllä ymmärrän tällaisenkin puheenvuoron ja olen aivan samaa mieltä äh, kanssanne, mutta äh, haluan lisätä tähän vielä, että vaikka ei olekaan äh, naispuolisia jäseniä puheenjohtajissa, niin meillä on kyllä hyvin paljon koordinaattoreita, jotka ovat naispuolisia ja se kompensoi ehkä hiukan. Ja sitten aivan lopuksi Omasta puolestani sanoisin 21.7. kello 11.30 salissa ASP 1E1. Siellä pidetään laajennetun puheenjohtajiston kokous, siis 11.30 ja sitten valiokunnan kokous kello 15. Saatte tästä tiedon kirjallisesti vielä. Toivotan oikein hyvää työn jatkoa teille.